vapauksien ja demokratian ryhmän jäsen. Ja sitten olen San Francisco SD-ryhmältä pyynnön, että Francesca Baracun nimitettäisiin budjettivalvontavaliokunnan jäseneksi. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli sitten tämä nimitys on vahvistettu. Sitten on seuraavat kirjalliset selvitykset allekirjoitettu jäsen.